Please, does everybody has... Onko kaikilla nyt äänestyskortit mukana? Ja nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. You... Not... Jos teillä ei ole niitä, niin aloitetaan Ivan Novasta joka tapauksessa ja kaikki voivat sitten mennä hakemaan korttinsa sillä aikaa, niinkö? Halusin todella vain muistuttaa teitä, tarvitaan kortit. Itselläni ei ole korttia ja siksi nyt haluan muistuttaa kaikkia muita. Marie-Thérèse. Guten Morgen. Ich bedanke mich beim Oikein hyvää huomenta. Pyytäisin äh, saada kiittää kollega Soinia joka johti tätä kokousta minun puolestani eilen. Minulla oli eilen kunnia tavata liittokansleri ja siksi pidinkin aika tärkeänä tuota Berliinin vierailua. Mukava kuulla, että eilen kokous sujui hyvin ja tänään meillä on aika pitkällisiä äänestyksiä ja mitä tulee esityslistan käsittelyyn, aloittaisin ehkä tästä päättää Ivanovan mietinnöstä, joka on siis tämä esityslistan kohta äänestysten jälkeen. Aiheena on eh, nuoriso. Ja nyt annan puheenvuoro esittelijälle, olkaa hyvä. Ďakujem vám pekne. Prajem všetkým dobré ráno. Budem sa snažiť byť eh, čo najstručnejšie, aby sme mohli... Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Yritän puhua mahdollisimman lyhykäisesti niin, että voimme edetä äänestykseen. Vuosi 2000 2010 on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastainen vuosi ja meidän täytyy myös ymmärtää se, että kysymys ei ole pelkästään syrjäs, sosiaalisesti syrjäytyneet ryhmät, vaan vanhusten lisäksi nuoret ja lapset ovat todella huonossa asemassa ja tämän vuoksi Euroopan unionin täytyy tukea nuorisoa työmarkkinoilla ne, jotka kaikista eniten kärsivät työmarkkina, työmarkkinoilla ovat nuoret ja ne, jotka ovat juuri valmistuneet. Siis tuollaiset noin 25-vuotiaat, 5,5 miljoonaa näistä nuorista on, edustaa juuri näitä alle 25-vuotiaita. 21,5 prosenttia työttömistä on alle 25-vuotiaita nuoria. Työllisyysvaliokunnan ja sen esittelijän mietintö on erittäin mielenkiintoinen. Se on mielestäni hyvin laadittu. Se käsittelee erityisaskelia, joita Euroopan unionin komission ja Euroopan parlamentin täytyisi nyt ottaa. Tässä nyt kannattaisi esimerkiksi mainita tällaiset, tällaisten rekrytointikeskusten perustaminen ja tietopisteiden perustaminen, joka auttaisi nuorten pääsyä työmarkkinoille ja myös auttaisi heitä koulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa. Tämä on mielenkiintoinen asia, joka on täällä mainittu mietinnössä. Lausunto, jonka minä kulttuurivaliokunnan nimissä olen tehnyt, keskittyy ennen kaikkea nuorten koulutuksen tuka, tukemiseen, heidän ä, ammatillisen ja erityiskoulutuksensa tukemiseen, koska meidän valiokuntamme ytimessähän on elinikäisen oppimisen tukeminen ja yleensäkin koulutuksen tukeminen mahdollisimman monille ihmisille niin, että mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus saada lisäkoulutusta. Tämä on erityinen ongelma. Yliopiston pääsy ei ole niinkään ongelma, vaan työn saaminen opiskelun jälkeen. Eli se, sitten opiskelun jälkeenkin täytyy pystyä vielä lisäkoulutusta saamaan, ähm, joko työtä varten tai kenties jotain toista opiskelupaikkaa varten. Minä olen esittänyt oman ehdotukseni, toivottavasti kaikki tästä ovat sen lukeneet, ei se ole kauhistuttavan pitkä. Toivottavasti valiokunta tukee sitä ja olisin erittäin iloinen, jos varjoesittelijöiden kanssa voisimme tavata myöhemmin ja voisimme sitten miettiä, millä tavalla kaikki kommentit, joita se suuresti arvot, arvostan, voitaisiin ottaa mukaan tähän tekstiin. Kiitos. Maria Kiitoksia. Sitten Maria Bareguche. gracias. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijäämme Rova Nevelolovaa tästä lausunnosta. Mielestäni se on erittäin äh, konkreettinen ja erittäin äh, johdonmukainen. Ja mitä tulee tähän työllisyysvaliokunnan mietintöön, niin ehkäpä kannattaa kannattaisi, kannattaisi muistuttaa niin Kööpenhaminan kuin Bolognankin prosesseista, koska nämä molemmathan mahdollistaisivat, otettaisiin huomioon kaikki nämä arviot ja haasteet, joihin lausunnossa viitataan. Mielestäni tämä on oikein hyvä konkreettinen teksti, hyvin ähm, kiinnittää huomiota juuri siihen, mihin pitääkin. Kiitos. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää ja todeta valmistelijalle, että ehkäpä vieraat kielet voitaisiin tähän tekstiin vielä ottaa entistä paremmin esiin. Kun ajatellaan vieraita kieliä ammatillisessa koulutuksessa, niin se on hiukan eri asia kuin lukio lukijoiden vieraiden kielten opetus. Eli ehkäpä sitä voitaisiin tässä vielä korostaa vahvemmin ammatilliselta kannalta niin, että nuoret ihmiset, jotka eivät ehkä ole kovin kiinnostuneita vieraiden kielten oppimisesta, eh, saisivat näin perusteluja sille, että kannattaisi opiskella vieraita kieliä sitäkin silmällä pitää, että jos lähtee vaihtoon toiseen maahan, on erittäin hyvä, jos osaa oman ammattialansa erityissanaston ihan tavallisten tervehdys- ja muiden fraasien lisäksi. Ehkä te voisitte tehdä tämän lisäyksen tai muuten itse voi tehdä tarkistuksen. Ja sitten toinen juttu, Leonardo, se olisi ehkä hyvä myös mainita. Leonardohan on ohjelma, joka tällä alalla kovasti tekee työtä. Ja Erasmus myös. Erasmushan on nykyään vastuussa opiskelijoiden käytännön ammattiharjoittelusta. Ehkä tähänkin voitaisiin viitata. Ja sitten tämä olisi mielestäni kyllä erittäin kattava ne täydennyksine. Onko komissiosta joku jo paikalla? Ei taida olla, koska tarkoitus oli hoitaa tämä esityslistan kohta lopussa. Siksi en tässä nyt osoitakaan teitä sormella. Äh, vaan me käsittelimme tämän kohdan, jotta kortit saatiin haettua. Tämä keskustelu päättyy. Ehkäpä valmistelija sanoi vielä Se Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia. Bolonin ja Kööpenhaminan prosessi varmaan voidaan ottaa mukaan tähän mietintöön ja uskon, että esimerkiksi Ruotsissa siellä on hyviä esimerkkejä vieraiden kielten opetuksesta. Ja siellä tämä on otettu mukaan aivan normaaliseen, normaaliin opettajan koulutukseen. Ja ei ole mitään ongelmia ottaa näitä asioita mukaan mietintöön. Okei. Okay. muss ich Ihnen sagen, dass wir... No niin, torstai 25 päivä kello 12 on määräaikoja, määräaika tarkistusten jättämiselle, eli vielä tämän viikon torstai. Näin tämä esityslistan kohta on saatu käsiteltyä. Teen niin kuin Soinikin, reippaasti napautan nuijalla. Ja sitten nämä tärkeät äänestykset. Ensimmäinen äänestys <clears throat> on Paul Schmidtin mietinnöstä. Katsotaanpa. Der Bericht äh, wurde am 23. 23. helmikuuta meille esiteltiin tämä mietintöluonnos. tarkistusta jättämiselle oli ensimmäinen maaliskuuta ja meillä on 109 tarkistusta. Ja sitten meillä on vielä ITREn lausunto. Ja herra Schmidt saa vielä tilaisuuden käyttää puheenvuorojen äänestystä. Olkaa hyvä. Magyarul fogok beszélni, tisztelt elnök asszony. Köszönöm a... Nyt on Unkaria. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että sain tämän mietinnön. Olen oppinut tästä hyvin paljon. Unkarissakin on suuria ongelmia sen suhteen, miten vastavalmistuneet korkeakoulun suorittaneet pääsevät työmarkkinoille ja saavatko ylipäänsä mitään työtä. Haluaisin kiittää sihteeristöä ja kollegoita. Haluaisin kiittää kaikista tarkistuksista. Kiitos. Joten äänestetään. Mehän sovimme, että äänestämme koneellisesti alusta alkaen. Kortit mukana nyt. Hyvä. Eli kohta yksi tarkistus 17. Äänestys on alkanut. Schließe die Abstimmung. Äänestys päättyy. Hylätty. En minä sano näitä äänimääriä, tehän näette ne itsekin. Itre ykkönen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Itre 2, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Itre 3, äänestys on alkanut. Hyväksytty. Tarkastus 18. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 19. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 20. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 21. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 22. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hylätty. 23 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 24 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 25 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 26 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 27. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 28 on vedetty pois. Tartus 29. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Alkanut. Päättynyt. Hylätty. 30. Äänestys on alkanut Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 31. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten ITRE 2, sanoi puheenjohtaja. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. ITRE 16. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. ITRE 21. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 1. Viisiltä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 32. Ei, kun se raukesi. No niin. Tarkistus 33. Äänestys on alkanut. Päättynyt hylätty. 34 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 35. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hyväksytty. 36 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 37 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 38 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty toinen osa. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 39 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 40. Vedetty pois. 41 myös. 42 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Hylätty, hylätty. Sitten 43, äänestys on alkanut, päättynyt, hylätty. 44, äänestys on alkanut, päättynyt, hylätty. 45, äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. 46, äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt, hyväksytty. 47 äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. 48 äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. 49. Eikö teidän äänestyslaitteenne toimi? Toistetaan siis vielä. 48 äänestys on alkanut. toimiko? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt 49. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 50. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 51. Äänestys on alkanut päättynyt, hyväksytty. 52 äänestys on alkanut, hy- päättynyt, hylätty. 53 äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt, hyväksytty. 54 äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt, hylätty. 55 äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. 56, äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. 58, äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. ITRE 10, äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. 59 äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. Tämä on ihan kauheaa. Nyt minä sanon vain auki kiinni tästä eteenpäin. 61 auki kiinni. <laughs> No? Also, once again. <laughs> Uudelleen 61 auki. Kiinni. Hyväksytty. 62 auki. Kiinni. Hyväksytty. 63 auki. Kiinni. Hylätty. 64 vedetty pois. 65 auki. Kiinni. Eikö? Also 65 off. 65 on siis auki. Kiinni. Hylätty. 66 auki. Kiinni hylätty. 67 auki, kiinni, hylätty. 68 auki, kiinni, hyväksytty. 69 auki, kiinni, hylätty. Itre 7 auki, kiinni, hyväksytty. 70 auki, kiinni, hyväksy, hylätty, hylätty, 71 auki, kiinni, hyväksytty, 72 auki, kiinni, hyväksytty, 74 auki, kiinni, hyväksytty, 75 kahdessa osassa ensimmäinen osa auki, kiinni, hyväksytty. Toinen osa auki, kiinni, hylätty. 77 auki, kiinni, hylätty. 78 auki, kiinni, hylätty. 7, 81 auki, kiinni, hylätty. Hyppäsinkö minä jonkun yli? Suottehan anteeksi 79 jäi välistä. 79 auki. Kiinni. Hyväksytty. Nyt tulee 81 auki, kiinni, hylätty. 82 auki, kiinni, hyväksytty. 84 auki, kiinni, hylätty, 85 auki, kiinni, hyväksytty, 86 auki, kiinni, hylätty, 87 auki, kiinni, hyväksytty. Eikö toiminut? Jaha. Toistetaan vielä. 87 auki, kiinni, hyväksytty kahdeksan auki, kiinni, hyväksytty. yhdeksän auki, kiinni, hyväksytty. 90 auki, kiinni, hyväksytty. 91 auki, kiinni, hyväksytty. Itre 8 auki, kiinni, hyväksytty. Itre 19 auki, kiinni, hyväksytty. Itre 9 auki, kiinni, hyväksytty. 93 auki, kiinni, hyväksytty. Kompromissi A auki, kiinni. Kompromissi A. Olkaa hyvä. Es que yo creo que como koska me nyt tässä etenemme kovin nopeasti, niin jos tässä äh, painaa tätä tuota nappia ennen kuin valo syttyy, niin tämä homma ei toimi. Jos ensin odottaa, että pikku valo siellä syttyy ja sitten äänestää, niin sitten varmasti kone taas toimii. Tämä voisi olla ihan hyödyllistä. Kompromissi A ja seuratkaa kollegan neuvoa. Auki. Kiinni. Hyväksytty. Itre 5. Auki kiinni. Hylätty. 97 kahdessa osassa. Osa 1 auki. Kiinni. Hyväksytty. Osa 2 auki. Kiinni. Hyväksytty. 98 auki. Kiinni. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 Auki. Kiinni. Hyväksytty. Sata. Auki. Kiinni. Hyväksytty. sata yksi Auki. Kiinni. Hyväksytty. sata kolme Auki. Kiinni. Hyväksytty. sata neljä Auki. Kiinni hyväksytty. 106 auki, kiinni. 105, mutta sehän... Miksi en äänestänyt tästä? Katsoppa. No niin, tässä pieni tekninen ongelma. 105. Äänestämme siis 105 auki. Kiinni. Hyväksytty. Ja siitä tulee siis johdantason kappale, jos se hyväksyttiin. Mm, siitä ei siis tule ää, tarkistusta, vaan lisäys. No niin, 106 auki. Kiinni hyväksytty. ITRE 13 auki. ITRE 13 siis äh, raukesi, joten 107 äh, kostalta auki. Kiinni ja se oli hyväksytty. 108 auki. Kiinni. Hyväksytty. Numero 1 auki. Kiinni. Hyväksytty. Kaksi auki, kiinni, hyväksytty. Kolme, auki, kiinni, hyväksytty. Neljä kahdessa osassa, ensimmäinen osa auki, kiinni, hyväksytty. Toinen osa auki, kiinni, hylätty. Kuusi, kuusi, auki, kiinni, hylätty. Ku- seitsemän auki, kiinni, hyväksytty. Kahdeksan auki, kiinni, hyväksytty. Yhdeksän auki, kiinni, hylätty. Kymmenen auki, auki, kiinni, hylätty. Yksitoista auki, kiinni, hyväksytty. kaksitoista, Auki. Kiinni hyväksytty, 13 auki, kiinni, hyväksytty, 14 auki, kiinni, hyväksytty, 15 auki, kiinni, hylätty, 16 auki, kiinni, hylätty. Ja sitten vielä nämä ITREN Mitä tulee tarkistuksiin ITRELtä tässä viimeisellä sivulla, ne otetaan mukaan tekstiin työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Äänin 27.0 hyväksytty. Hienoa pal. Onnittelut. It didn't vote. Also 28. No äänin 28 nolla hyväksytty. Madame Versier ei tuossa äsken onnistunut äänestämään, mutta oli toki puolesta hänkin. Just a moment. Bitte. Ah, contre. Ah, je m'excuse. Vastaanko? Jaha. Öö, öö, suottehan anteeksi, mutta ei tätä nyt enää olisi tarvinnut. Eli niin Pasmit pas yksi vastaani, rouva Versier oli vastaan hiukan koristeeksi saatiin tällainenkin ääni. Ja Mari Terees, etkö sinäkään onnistunut äänestämään? Tämähän on ihan kauheaa. 29, 29 vuodesta yksi vastaan lopullinen äänestystulos, joka merkitään näin pöytäkirjaan. Niin kuin soini, napautan nuijalla. Siirrytään eteenpäin. Willkommen zu Bericht äh, Papa Nikolaou. Tämä on vielä kauheampi juttu, kuulkaa tämä Papa äh, Nikolaon äänestys. Ja tässä joku muu saa kyllä hoitaa äänestykset ensi kerralla, näin se nyt vaan on. So, näin, näin, näin, näin, So good. Wir kommen uh, Kollega, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κυρία από που έχουν γίνει στα πλαίσια Me olemme keskustelleet aika monta kertaa valiokunnassa ja mielestäni tämä on osoittanut, että tästä aiheesta ollaan hyvin kiinnostuneita, joten haluaisin kiittää kollegoita kaikista tarkistuksista ja kommenteista, erityisesti poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä ja sihteeristöä erittäin tiiviistä yhteistyöstä ja tuesta. Yksi kommentti Tämä mietintö ja aloite, johon valiokunta on ryhtynyt, se ei voi jäädä tähän, vaan sitä pitää jatkaa. Muistuttaisin, että nuorisopolitiikka on ala, jolla toissijaisuusperiaatetta pitää noudattaa, mutta meillä on kuitenkin yhteisiä kantoja vuoropuhelua ja meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä selittämään asioita ja, ja sanoa, että jäsenvaltioiden pitää uskoa siihen, että niiden kannattaa tehdä yhteistyötä meidän kanssamme, jotta voimme tukea nuoria ympäri Eurooppaa. Tämä mietintö on vain alku ja mielestäni meidän tulee jatkaa, joten kiitoksia yhteistyöstä. Ja sitten täysistunnossa voimme sanoa tästä asiasta vähän lisää. Kiitos. Okei, okay, vielen dank. Hyvä, kiitos. Ja nyt aloitamme äänestyksen. Tässä kohta kolme, tarkistus 30. Auki. Kiinni. Hyväksytty. Tarkistus 31 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa auki, kiinni, hyväksytty. Toinen osa auki, kiinni, hyväksytty. 32 auki, kiinni, hyväksytty. Kompromissi A auki, kiinni, hyväksytty. 36 auki, kiinni, hyväksytty. 37 auki, kiinni, hyväksytty. 38 auki, kiinni, hyväksytty. 39 auki, kiinni, hyväksytty. 40 auki, kiinni, hylätty. 41 auki, kiinni, hyväksytty. 42 on pidetty pois. 43 auki, kiinni, hyväksytty. 44 auki, kiinni, hyväksytty. 45 auki, kiinni, hyväksytty, 46 auki, kiinni, hylätty, 47 auki, kiinni, hyväksytty, 48 auki, kiinni, hyväksytty, 49 auki, kiinni, hyväksytty, 50 auki, kiinni, hyväksytty, 51 auki, kiinni, hyväksytty 52 auki, kiinni, hyväksytty 53 auki, kiinni, hyväksytty 54 auki, kiinni, hyväksytty 55 auki, kiinni, hyväksytty 56 auki, kiinni, hyväksytty 57 auki, kiinni, hyväksytty, 58 auki, kiinni, hyväksytty, 59 auki, kiinni, hyväksytty, 60 auki, kiinni, hyväksytty. Kompromissi B auki, kiinni, hyväksytty. 67, 63 auki, kiinni, hylätty. Tämä oli 63 siis. 66 auki. Kiinni. Hylätty. 67 auki. Kiinni. Hyväksytty. 68 auki. Kiinni. Hyväksytty. 69 auki. Kiinni. Hyväksytty. 70 auki kiinni, hyväksytty. Kompromissi I vai yksi, kumpi tämä nyt on? Kumpi tahansa. Auki, kiinni, hyväksytty. 73, auki, kiinni, hyväksytty. 74, auki, kiinni, hyväksytty. 75, auki, kiinni, hyväksytty. 76 auki. Kiinni. Hylätty. Kompromissi C auki. Kiinni. Hyväksytty. 77 auki. Kiinni. Hyväksytty. 80 auki. Kiinni. Hyväksytty. 81 auki. Kiinni hyväksytty. Kompromissi D auki, kiinni, hyväksytty. 86 auki, kiinni, hyväksytty. Kompromissi E auki, kiinni, hyväksytty. 90 auki, kiinni, hylätty. 92 auki, kiinni, hyväksyt. 91 auki, kiinni, 93 auki, kiinni, hylätty, 94 auki, kiinni, hyväksytty. Kompromissi F auki, kiinni, hyväksytty. 97 auki. Kiinni. Hylätty. Hylätty. Sata yksi. Auki. Kiinni. Hyväksytty. kaksi auki. Kiinni. Hyväksytty. kolme auki kiinni, hylätty. 104 auki, kiinni, hyväksytty. 106 auki, kiinni, hyväksytty. 107 auki, kiinni, hyväksytty. 108 auki, kiinni, hylätty. Kompromissi G, auki, kiinni, hyväksytty. 113 auki, kiinni, hylätty. 114 auki, ee, kahdessa osassa, ensimmäinen osa auki, kiinni, hyväksytty toinen osa auki, kiinni, hyväksytty. 115 auki, kiinni, hyväksytty. 106, 117 auki. Ah, 116 ensin. 116 auki. Kiinni. Hyväksytty. 117 auki. Kiinni. Hyväksytty. 118 Katalin Sorin Ivanilta suunnan tarkistus. Auki. Kiinni. Hyväksytty. 119 auki. Kiinni. Hyväksytty. 120 auki. Kiinni. Hylätty. 121 auki. Kiinni. Hyväksytty. 122 auki. Kiinni. Hyväksytty. 123 auki. Kiinni. Hyväksytty. 124 auki. Kiinni Hyväksytty 125 auki. Kiinni. Hyväksytty 126 auki. Kiinni. Hylätty. 127 auki. Kiinni. Hyväksytty. 128 Was ist denn mit Costa? Revoke Costa. We vote Costa. Äänestämme Kostasta. Äänestämme Kostasta. 128. Sehän raukeaisi vain, jos olisimme äänestäneet Versierin puolesta. Kosta kahdessa osassa ensimmäinen osa auki, kiinni, hyväksytty. Toinen osa auki, kiinni, hyväksytty. 129 auki, kiinni, hyväksytty. 130 auki. Kiinni hyväksytty. 131 auki. Kiinni hyväksytty. 132 auki. Kiinni hyväksytty. 134 auki. Ei kun 33, 133 suotaan anteeksi. 133 auki. Kiinni hyväksytty. 100 34 auki. Kiinni. Hyväksytty. 135 auki. Kiinni. Hyväksytty. 136 auki. Kiinni. Hyväksytty. 137 auki. Kiinni. Hyväksytty. 138 auki. Kiinni. Hyväksytty. 139 auki. Kiinni. Hyväksytty. 140 auki. Kiinni. Hyväksytty. 141 auki. Kiinni. Hyväksytty. 142 auki. Kiinni. Hyväksytty. 143 auki. Kiinni hyväksytty. 144 auki. Kiinni hyväksytty. 145 auki, kiinni, hyväksytty. 146 auki, kiinni, hyväksytty. 147 auki, kiinni, hyväksytty. 148 auki, kiinni, hyväksytty. 149 auki, kiinni, hyväksytty. 150 auki, kiinni, hyväksytty. 151 kahdessa ensimmäinen osa auki, kiinni. Hyväksytty. Toinen osa auki, kiinni. Hylätty. 152. Auki, kiinni. Hylätty. 153 auki, kiinni. Hyväksytty. 154 auki, kiinni. Hyväksytty 155, 56, 57, 58. Voitaisiinko ne äänestää yhtenä ryhmänä? Nämä yhdessä auki. Ja no ei sitten. 154 auki. Kiinni. Hyväksytty 155 auki. Kiinni. Hyväksytty 156 auki. Kiinni hyväksytty, 157 auki, kiinni, hyväksytty, 158 auki, kiinni, hyväksytty, 159, 100, oli pois, 160 auki, kiinni, hyväksytty, 161 auki, kiinni, hylätty, 162 auki, kiinni, hyväksytty. 163 auki, kiinni, hylätty. 164 auki, kiinni, hyväksytty. 165 auki, kiinni, hyväksytty. 166 auki, kiinni, hyväksytty. 167 auki, kiinni, hyväksytty. 168 auki, kiinni, hyväksytty. 169 auki, kiinni, hyväksytty. 170 auki, kiinni, hyväksytty. 171 auki, kiinni, hyväksytty. 172 auki, kiinni, hyväksytty. 173 auki, kiinni, hyväksytty. Kompromissi H. Auki, kiinni. Hyväksytty. 177 auki. Kiinni. Hylätty. 176 auki. Kiinni. Hyväksytty. 178 auki. Kiinni. Hyväksytty. 179 auki. Kiinni. Hyväksytty. 180 auki. Kiinni hyväksytty. 181 auki, kiinni, hyväksytty. 182 auki, kiinni, hyväksytty. 184 ja Baria Kutset ovat identtiset, hyväksytty. Niin, Eikö sitä hyväksyttykään? Mitä? Hmm. 184 ja 185 yhdessä auki. Kiinni. Hyväksytty. 186. Auki. Miksi se raukeaa? Ja raukesi. 187 auki. Kiinni. Hyväksytty. Onhan tuo nyt hyväksytty. Yhdellä äänellä. 188. Auki. Kiinni. Hyväksytty. 190 auki. Kiinni. Hyväksytty. 191 auki. Kiinni. Hyväksytty. 192 auki. Kiinni. Hyväksytty. 193 auki. Kiinni. Hyväksytty. 194 auki. Kiinni. Hyväksytty. 195 auki. Kiinni. Hyväksytty. 196 auki. Kiinni. Hyväksytty. 197. Kahdessa osassa ensimmäinen osa auki. Kiinni. Hyväksytty toinen osa auki. Kiinni. Hyväksytty. 198 auki. Kiinni. Hyväksytty. 199 auki. Kiinni. Hyväksytty. 200 auki. Kiinni. Hyväksytty. 201 auki. Kiinni. Hyväksytty. 202 auki. Kiinni hyväksytty. 203 auki, kiinni, hyväksytty. 204 auki, kiinni, hyväksytty. Yksi auki, kiinni, hyväksytty. Kaksi auki, kiinni, hyväksytty. Kolme auki, kiinni, hyväksytty. Neljä auki, kiinni, hyväksytty, kahdeksan auki, kiinni, hyväksytty, yhdeksän auki, kiinni, hylätty, viisi auki, kiinni, hyväksytty, kuusi auki, kiinni, hyväksytty, seitsemän auki, kiinni, Hyväksytty 10 auki. Kiinni. Hyväksytty. 11 auki. Kiinni. Hyväksytty. 12 raukea. 13 auki. Kiinni. Hyväksytty 14 auki. Kiinni. Hyväksytty 15 auki. Kiinni. Hyväksytty 16 auki. Kiinni. Hylätty. 18 auki. Kiinni. Hyväksytty. 19 kahdessa osassa ensimmäinen osa auki. Kiinni. Hyväksytty toinen osa auki. Kiinni. Hyväksytty. 20 auki. Kiinni Hyväksytty 21 auki. Kiinni. Hyväksytty 22 auki. Kiinni. Hyväksytty 23 auki. Kiinni. Hyväksytty 24 auki. Kiinni. Hyväksytty 25 auki. Kiinni. Hylätty 26 auki. Kiinni hylätty. 27 auki, kiinni, hylätty. 28 auki, kiinni, hyväksytty. 29 auki, kiinni, hylätty. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 31 puolesta ei vasta ääniä, eikä edes rouva Versie ei. Joten lämpimät onnittelut herra Papanikolaou. A lot of your, beaucoup de, de vos amendements étaient... Monet tarkistuksestanne menivät läpi. Wir kommen zum, zum nächsten. Siirrytäänpä esityslistalla eteenpäin. So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Parhaat kollegat, ettehän poistu mihinkään, ei meillä ole kovin paljon jäljellä työtä. Mehän huolehtimme eh, Nevedalovan mietinnöstä tuossa jo kokouksen aluksi. Ja nyt eh, tapaamme Le Rencontre-verkoston puheenjohtajan äh, ja hänen seurueensa ja mitä tämä, äh, mikä tämä Le Rencontre on, sen kuulemme varmasti vierailtamme. Joten te saatte nyt esitellä meille työnne, siksi kutsuimme teidät äh, vieraaksemme tänään. Joten nyt toivotan tervetulleeksi puheenjohtajan. Niin, ja istukaapas nyt alas, hyvät naiset ja herrat, tämä koskee niin virkamiehiä kuin jäseniäkin. La jeune fille derrière. Myös tyttöset siellä takana. La jeune fille au costume grise. harmaaseen pukuun pukeutunut nuori nainen siellä takana. Voisitteko nyt istutua? Kiitos. <laughs> ei voi olla totta. Bon. Les rencontres No niin, eli Le Rencontre ja varapuhe, eh, eh, puheenjohtaja Tropean, olkaa hyvä, puheenvuoro on teidän. Merci, euh, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä ja kulttuurivalikunnan kollegoita ja tämän valikunnan hallintoa tästä kutsusta ja tästä puheajasta, jonka olemme saaneet. Oikeallani on Rova Odil Wolves, Hollannin puolisen Limburgin provinssin kulttuuriministeriö, kulttuuriministeri, ja ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, hän kertoo vähän jäsenten kannoista. Haluaisin myös tervehtiä henkilöitä, jotka ovat mukana. José Dilesk, Brysselin edustaja, Sitten oli Ujad, joka on avustaja. Sitten Rainer Mannheimista. Ja sitten ystävämme, joka on Olivolsin avustaja. Eli kiitoksia. Ja sitten lyhyesti esittelen tätä verkostoa. No puheenjohtaja tietysti tämä nyt tunteekin, ja ehkä jotkut muutkin teistä ovat jo tehneet yhteistyötä kanssamme. Tehän tiedätte, että me olemme verkosto, Le Rencontre, kohtaamiset. Ja siinä on kulttuurialan valittuja edustajia kaikilta suuren Euroopan alueilta. Kyse on kaupungeista, kunnista, alueista ja myöskin siitä, mitä kutsutaan väli provinseiksi ja niin edelleen. Eli tämä koskee siis koko Eurooppaa. Ja emme toimi ainoastaan unionissa, vaan myöskin ehdokasmaissa – kaikissa maissa, jota me, jotka kuuluvat tähän kutsumaamme Suur-Eurooppaan. No, puhun aika nopeasti ja ehkä myöhemmin sitten voimme jatkaa keskustelua, mutta meillä on useita tavoitteita. Ensinnäkin me haluamme edistää kulttuurihankkeita, joita on kehitetty paikallistasolla Euroopassa. Ja erityisesti ajattelen yhtä toimintaamme ja ajatustamme, eli se, että kulttuurialan ammattilaiset ja kulttuurialan valitut edustajat saataisiin kaikki yhteen verkostoon. Myöskin haluaisimme edistää kulttuurihankkeita ja vahvistaa kulttuurin roolia politiikassa. Kyse ei ole pelkästään Euroopan parlamentista. On aina hyvin vaikea puolustaa kulttuuria poliittisissa elimissä. No sitten kolmas tavoite on se, että edistämme verkoston jäsenten kansallisia etuja. Heitä on yli 150 kaikkialla Euroopassa, kansallisissa ja ylikansallisissa elimissä. Ja me haluamme käydä perustavanlaatuista keskustelua siitä, mikä on kulttuurin rooli yhteiskunnassa. Ja mehän tiedämme, kuinka tärkeää tällainen keskustelu tällä hetkellä on. Ja me haluamme myöskin edistää tätä keskustelua tekemällä kysymyksiä ja ottamalla yhteyksiä eri tahoihin. Ja meillähän on jo ollut mahdollisuuksia tehdä teidän kanssanne yhteistyötä. Verkosto luotiin vuonna 1994 ja meillä on säännöllisesti kokouksia kaikkialla Euroopassa ja tarkoituksena on kohdata poliitikkoja, taiteilijoita ja valmistella – näitä kokouksia kaupungissa, jossa kokous järjestetään. Ja yksi kaikkein ensimmäisiä kokouksia, joka järjestettiin, se oli se, että me olimme mukana Euroopan pääkaupunkihankkeessa ja me olemme ainoa järjestö, joka vuodesta 1992, silloin Madrid oli Euroopan kulttuuripääkaupunki, me olimme silloin vuonna 1992 Madridissa ja me olimme ainoa järjestö, joka on käynyt kaikissa kulttuuripääkaupungeissa. Meille tämä hanke on tärkeä, sen täyttää 25 vuotta. Ja siihen ei aluksi oikein uskottu, mutta meille tämä on hyvin merkittävä hanke. Ja näin kaikki maat ja kaupungit voivat miettiä, mikä on niiden rooli ja millainen tulevaisuus niillä on. Eli meidän nämä kohtaamiset ovat erittäin tärkeitä. Ja olimme Peshissä, menemme Istanbuliin ja sen jälkeen Esseniin. Meillä on hyvin tärkeää olla yhteydessä kansallisiin edustajiin maissa, jotka ovat Euroopan unionin puheenjohtajavaltioita. Alueedustajien täytyy tietää, mitä kuuden kuukauden aikana maalle merkitsee EUn puheenjohtajuus. Ja muutaman viikon kuluttua olemme Madridissa siellä on temaattinen kokous, joka järjestetään ja tarkoituksena on vastata valittujen edustajien huolenaiheisiin aiheista, jotka ovat alakohtaisia, mutta myöskin transversaalisia aiheita. Me haluaisimme, että kulttuurialan ammattilaiset eri alueyhteisöistä voisivat kohdata ja kyse on koulutustapahtumista ja nyt meillä on sitten jo kolmas tällainen tulossa. Sitten kohta puhun siitä, miten voidaan jatkaa tällä tiellä. Ja tämä on ainutlaatuinen tilaisuus ammattilaisille ja valituille edustajille saada tietää eurooppalaisista hankkeista ja aloitteista, siitä mistä täällä keskustellaan, ja myöskin kulttuurihallinto muissa maissa ja suuret kulttuuriongelmat, joita on kaikkialla Euroopassa. Me haluamme Euroopassa miettiä, millä tavalla voitaisiin vahvistaa alue- ja paikallistasolla politiikkaa, joka on pohjana tulevalle kulttuuripolitiikalle. Ja myöskin me haluamme kaikki oikeuden kulttuuriin. Ja me tosiaankin katsomme, että kulttuuri luo yhteyksiä alueiden ja kansalaisten välille. Se on katalysaattori alueiden kehitykselle. Ja me myöskin katsomme, että kulttuurista kehittyy myöskin eurooppalainen kansalaisuus. No en nyt puhu kulttuurin ja kansalaisten ja talouden välisistä yhteyksistä, mutta sanon kuitenkin, että me haluaisimme laajentaa kulttuuripolitiikkaa ja avata sitä kaikille politiikan aloille, koska kulttuurihan on kestävän kehityksen ytimessä. Sitten puhun aloitteesta, joka on saapumassa päätökseen – Vuonna 2004 julkistettiin vihreä kirja kulttuuripolitiikasta ja alueyhteisöistä Euroopassa. Ja nyt olemme valmiina julkaisemaan valkoisen kirjan liittyen kulttuuripolitiikkaan alueyhteisössä Euroopassa. Me nyt emme halua, että tämä julkistettaisiin perinteisessä muodossa, vaan me esittelemme tämän internetissä – muodossa, joka on progressiivinen ja interaktiivinen. Tällä tavalla kaikki Euroopan kansalaiset ja kaikki valitut edustajat voivat seurata, millä tavalla tämä asia kehittyy. Ja me myöskin katsomme, että edessämme on uusi kausi nyt kriisin jälkeen. Kriisin aikana, jota me käymme nyt läpi, me olemme miettineet sitä, mikä olisi toinen seuraava etappi verkostollemme, koska me katsomme, että tällä hetkellä kulttuurialan valitut edustajat ja intellektuellit ja taiteilijat kulttuurialan ammattilaisten on jälleen mietittävä uusia tulevaisuuden näkymiä seuraavalle kaudelle. Ja pyytäisinkin, että yhdytte meidän toiveisimme. Ja nyt Rova Wolf saa puheenvuoron. Uh, Hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin kiitokset uh, siitä, että saimme kutsun tulla tänne kertomaan teille tämän verkoston hyödystä sen jäsenille. Tietysti minä voin puhua vain Limburin alueen saamista hyödystä, mutta olen varma siitä, että monet muut äh, Le Rencontren jäsenet kertoisivat teille aivan samanlaisen tarinan. Limburin provinssi, kuten tiedätte, äh, on äh, Hollannin aivan eteläosassa ja sen sillä on 80 prosenttia rajoja Saksan ja Hollannin kanssa ja vain 20 prosenttia rajaa itse Hollannin kanssa. Koska tämä maantieteellinen asema on näin erikoinen, Limburilla on rajat ylittävät rajat ylittäviä kontakteja ja se tekee läheistä yhteistyötä EU-regio myös Rain-alueen kanssa. Jo 30 vuoden ajan se on tehnyt tätä yhteistyötä. Alueella puhutaan Ranskaa, Hollantia, Saksaa sekä monia näihin liittyviä murteita. Tällä alueella, kun vuonna 1992 Euroopan unioni ja euro syntyivät Maastrichtin sopimuksen kanssa, ja aluetta voidaan pitää Eurooppaa miniatyyrimuodossa. muodossa. Joskus sitä kutsutaan yhden päivän Euroopaksi. Teidän täytyy ymmärtää, että monen vuoden ajan ja monilla alueilla meistä tuntuu siltä, että meidän täytyy jakaa kokemuksiamme muun Euroopan kanssa, jotta voidaan vaihtaa tietoa ja erilaisia asenteita raja-alueisiin ja rajojen poistamiseen. Me emme halua pelkästään kertoa omista kokemuksestamme vaan osallis- ja osaamisestamme, vaan erityisesti myös kuunnella muita. Tätä, tätä tapahtuu joka päivä myös kulttuuripolitiikassa. Ja yhä meistä tuntui siltä, että meillä on enemmän annettavaa kulttuurin osalta. Euroopan kulttuuriverkosto jäsenyyden prosessin saavuttamisessa Limburin provinssi ei jättänyt mitään sattuman varaan. Ensinnäkin me teimme hyvin aktiivisen inventaarion Euroopan kulttuuriverkostoista. Suurin osa näistä verkostoista on jonkinlaisia foorumeita kulttuuriinstituutioille. Me analysoimme syvällisesti ja keskustelimme useiden eurooppalaisten kulttuurialueen asiantuntijoiden kanssa ja me valitsimme Le Rencontre tässä useista eri syistä. Se on meidän mielestämme ainut verkosto, joka tuo yhteen kaupunkeja, maaseutualueita sekä alueellisia viranomaisia, kuten Limburin provinssin. Le Rencontre on verkosto, joka tuo yhteen kulttuuritoimijoita erilaisilta hallinnon tasoilta. Se yhdistää niitä – ja saa ne vaihtamaan erilaisia näkemyksiä, osaamista ja kokemuksia. Tämän lisäksi jäsenet Euroopan unionin raja-alueen maissa ovat myös tervetulleita Le Rencontro-verkostoon. Tämä johtaa hyvin mielenkiintoiseen vastakkainasotteluun alueellisten lähestymistapojen ja paikallisempien näkemysten ja metodien välillä. Tämä tekee näkyvämmäksi sen, millä tavalla nämä kaksi eri tahoa voivat vahvistaa toisiansa ja voivat saada oman asemansa kansallisissa ja eurooppalaisissa voimissa. Tämän lisäksi verkostomme tapaamisissa puhutaan Euroopan tämän päivän kysymyksistä kulttuurin alalla. Näitä asioita on käsitelty Euroopan puheenjohtajuuskaudella ja tämän vuoden mottohan Euroopassa on taistelu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Jäsenet ovat aina tietoisia eh, sen hetkisestä tapahtumista ja eurooppalaisesta kulttuuripolitiikasta. Jokaisessa vierailussa on mukana osa jäsenistä. Tämä ei vain jatkuvasti tuo uutta verta, koska on uudenlaisia kuulijoita, mutta tämän lisäksi tässä myös saadaan paras mahdollinen hyöty verkoston mahdollisuuksista. Tässä hyötynä on se, että osallistujat voivat valita osallistumisensa tietynlaisen sisällön omaavaan tapaamiseen. Yleisesti ottaen tällainen mielenkiinto myös kannustaa osallistujia todella osallistumaan aktiivisesti ja näin näistä kokouksista saadaan todellista inspiraatiota kotiin viemiseksi. Näin muutkin voivat hyötyä sitten kokouksen osallistujien osaamisesta ja kokemuksesta. Hyvät naiset ja herrat, minä en halua mitenkään piilotella sitä, että Maastricht ja Euregio haluavat vuoden 2018 Euroopan kulttuuripääkaupungin asema. Ja tällä on omat rooli, oma roolinsa sillä, että Limburg on Le Rencontren jäsen. Limburgin provinssi ei millä tukee tätä täysin. Me haluamme käyttää tätä jäsenyyttä myös sillä tavalla, että siihen saadaan laatua ja sisältöä. Me haluamme oppia muilta ja tämä on yksi niistä monista teistä, jotka johtavat toivottuihin tuloksiin. Toivottavasti olen nyt tehnyt selväksi sen, että Le Rencontren jäsenyys on antanut Limburin provissille paljon enemmän kuin pelkä Maastrichtin ehdokkuuden saaminen. Provinssissamme on paljon muitakin kulttuurisia tavoitteita, jotka ovat suunnaltaan kansainvälisiä. Esimerkiksi vuoden 2012 Floriad eh, tai eh, World Road Cycling Championship vuonna 2012 ja samaisena vuonna myös on kansainvälinen eh, taidetapahtuma Belgian Limburin provinssissa nimeltä Manifesta rakenteelliset verkostot ja niissä toimiminen on tärkeää. Silloin hän ymmärtää, että ei, täällä Euroopassa meillä on paljon, paljon asioita, jotka yhdistävät meitä. Me voimme työskennellä yhdessä paremman Euroopan puolessa ja yrittää löytää yhteisiä tapoja ö, tuoda ö, mannertamme lähemmäksi myös muita kansakuntia. Tietysti meidän täytyy ymmärtää, että pienet askeleet johtavat valtaisiin loikkiin. Minä vahvasti uskon siihen, että tällaiset verkostot kuin meidän verkostomme, jotka keskittyvät erilaisten toimijoiden yhdistämiseen, eivätkä jättää tiettyjä ryhmiä syrjään, kuten esimerkiksi maaseutu, kaupunki- tai alueviranomaisia. Tällä tavalla voidaan kannustaa todelliseen innovatiivisuuteen ja luovuuteen. Ja tällä saadaan parempaa laatua ja loppujen lopuksi myös tulevan kehityksen suhteen siitä tulee vakaampaa. Tämä, tähän vaaditaan erilaisia tapaamisia, encuentros, incontri, eli le rencontre, tapaamisia. Tulevaisuudessakin tämä tulee olemaan erittäin välttämätöntä. Kiitoksia. Ihan pieni johtopäätös tässä vielä haluaisin vielä todeta, että me kutsumme teidät järjestämiimme tapahtumiin ja toisaalta paikall- eurooppalaisten valittujen jäsenten rooli on erittäin tärkeä myös. Euroopan parlamentti kenties on se, josta tulee näkymät sille Euroopalle, jota me haluamme, kulttuurillista Eurooppaa. Me kaikki haluamme sitä. Kiitoksia teille. Kiitokset. Itse niin kauan kuin olen Euroopan parlamentissa toiminut, olen tehnyt yhteistyötä Rankontren äh, kanssa ja tiedän siis mitä te teette, mutta en tiedä tiedättekö te mitä me jo olemme kulttuuripolitiikan alalla tehneet ja minkälaisia ehdotuksia olemme tehneet esimerkiksi viime syksynä, teimme suullisen kysymyksen komissiolle juuri kulttuurista ja alueista. Ja pyytäisin teitä tutkailemaan tuota suullista kysymystämme ja miettimään, miten tekin saisitte komissiota painostettua tuohon suuntaan. Tietääkseni vuonna ää, äh, vuodesta 2003 olette saaneet 50 000 euroa kulttuuri budjetista. Tämähän on 16 prosenttia koko talousarviosta niin aika paljon. Ja täytyy sanoa, että on monia muita, jotka eivät näin paljon saa. Eihän tämä summa ehkä ole suuri, mutta jos tuota budjettia kokonaisuudessaan katsoo, niin on tämä aika paljon. Ja kyllä te varmasti voisitte olla suureksi avuksi jos näitä niin kutsutussa valkoisessa kirjassanne esittämienne pohdintoja yhdistäisitte meidän pohdintoihimme juuri tuossa suurissa kysymyksissämme taisipa olla viime lokakuussa, kun sen esitimme komissiolle. Ja tarvitsemme todella tällä alalla apua ja tukea. Rouva Wolfs viittasi Euregio äh, alueisiin. Mm, totta kai, kun kyse on Ankontresta, niin kyse on näistä alueista. Itse tulen äh, Salo Lux-alueelta, joka sekin tekee hyvin paljon yhteistyötä, erityisesti juuri kulttuurin alalla. Ja siksi seuraan toimintaanne hyvin suurella mielenkiinnolla. Luin, että piakkoin tapaatte Kroatiassa Riekassa erittäin mukava vuoden aika vierailualueella. Oletteko miettineet vierailua mahdollisesti Sarajevon, Novisacin, jonnekin niille kulmille? nämäkin maat ovat Mm, ne ovat Euro- tulevat olemaan tai ovat Euroopan unionin jäsenhakijavaltioita ja niillä on näkymät unionin jäsenyyteen, joten olisi mukavaa, jos voisitte myös ottaa ehkä Albanian tähän mukaan. No, Venetsian menette, eikä sieltä sitten enää niin kovin pitkä matka ole. Joten olisi mukavaa, jos tapaisitte myös kaukaisempia Euroopan maita, niiden edustajia. Useinhan että saa minkäännäköistä tukea omista kotimaistanne, niin joten olisi muka, tai ne eivät saa tukea, joten olisi mukava, jos nämä paikalliset toimijat tuntisivat pääsevänsä teidän sylinne ja pääsisivät ehkä tätä kautta entistä parempiin tuloksiin. Rouva eh, Nevedalova Slovakiasta on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Ďakujem vám pekne. Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať, že robíte... Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tästä hyvästä työstä, koska hyvin paljon on puhuttu kulttuurista Euroopan tasolla, mutta hyvin vähän kuitenkaan on tekeillä. Eli on hyvä, että joku tekee kuitenkin tälle asialle jotain ja yhdistää näitä eri ponnisteluita Euroopassa. Kaksi kysymystä. Huomasin, että teillä on yhteistyötä maiden kanssa, jotka eivät ole EUn jäsenvaltioita, mutta haluaisin tietää, onko teillä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa myöskin yhteistyötä, esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa tai Välimeren valtioiden kanssa. Olin äskettäin Tajikistanissa käymässä ja haluaisin kysyä tästä entisestä Neuvostoliitosta ja sen maista. Sehän sielläkin on tärkeää kiinnittää huomiota nuorten elämään jo ensimmäisistä kouluvuosista lähtien. Mutta länsimaailmassa me emme välitä niinkään paljon kulttuurista, vaan kultaamme paljon enemmän aikaa internetissä. Eli haluaisin kysyä, aiotteko käsitellä myöskin nuorten tilannetta entisissä neuvostomaissa ja onko teillä nuorisoon liittyviä erikoishankkeita tulossa? Kollega Boris. Kiitoksia sitten kollega Boris puolesta. E, również prezentację. Myślę, że sieciowanie współpracy jest e, kluczem do e, skutecznego działania i prezentacji osiągnięć regionów, wymiany dobrych praktyk. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvä verkosto ja jos halutaan vaihtaa hyviä käytänteitä eri alueiden välillä, erityisesti jos otetaan huomioon nyt budjettitilanne – silloin pitäisi ottaa huomioon myöskin kausi 2014. Valtaosa EUn hankkeista, joita tällä hetkellä on käynnissä, pienistä tulee uudenlaisia hankkeita budjetin suhteen. Ja meidän täytyy ensinnäkin vahvistaa verkostointumista ja yhteistyötä – Minulla ei täällä valitettavasti nyt ole Saksan tulkkausta. Pyytäisin, että Saksan tulkit nyt öö, painavat jotain nappia tai jotain, että saataisiin ääni kulville. Ja bei dem Herrn klappt, bei der Dame nicht. Niin, tämä herrashenkilö kyllä saa mikrofonin päälle, mutta rouvat eivät. Bitte schön. Okay. Stąd moje pytanie sprowadza się do kwestii, czy państwo przewidujecie... Eli vielä toistan kysymyksen. Aiotteko yhte- ryhtyä yhteistyöhön alueiden komitean kanssa? Siellähän on paikallisviranomaisia, alueita ja kaupunkeja. Ja aiotteko myöskin tehdä yhteistyötä itä, idän suuntaan ja Välimeren suuntaan, koska sielläkin on kulttuuritoimintaa. Kiitos. Minäkin halusin esittää kysymyksen juuri alueiden komitean liittyvästä yhteistyöstä ja tuossa aiemmin mainitsitte, että että tämä kulttuuripääkaupunkijärjestelmän kanssa olette tai olette olleet yhteydessä ja näin, että esimerkiksi tänään iltapäivällä osallistutte työryhmätapaamiseen. Mutta minkälaista tämä yhteistyö on? Tiedän, että esimerkiksi Saksassa hakemuksen tehneet kaupungit ja samoin Unkarissa hakemusta tehneet kaupungit ovat jo verkostoituneet ja viestivät hyvin voimakkaasti keskenään. En tiedä, teettekö te tässä rinnalla sitten työtä vai oletteko tässä jotenkin mukana. Minua kiinnostaisi kuulla, miten tämä kulttuuripääkaupunki verkostoituminen voisi olla pysyvää. Muita kysymyksiä ei ole esitetty, joten nyt voitte vastata. Olkaa hyvä, herra Tropean. <coughs> Euh, Kiitoksia. Ensinnäkin yhteistyö, jota meillä on muiden maiden ja kaupunkien kanssa. No tietysti alusta pitäen, silloin kun tämä verkosto luotiin, todettiin, että kyseessä on Suur-Eurooppa, joka on työmme pohjalla. Me olemme useaan otteeseen käyneet Serbiassa, Skopje on nyt juuri liittynyt tähän järjestöön, ja Bosnia-Herzegovinan kantoni Sarajevo on myöskin mukana järjestössä, joten Ensin meillä on tiivistä yhteistyötä ja sen jälkeen järjestämme tapaamisia ja käymme vastavuoroista vuoropuhelua. Meidän ei pidä sirpaloitua, kun ajatellaan esimerkiksi Välimeren maita. Ja täytyy aina muistaa, että työmme pohjautuu alueyhteisöiden toimintaan, koska me emme halua ottaa paikkaa muilta verkostoilta, jotka tekevät työtä toisilla tasoilla esimerkiksi vähän enemmän institutionaalisella tai taiteellisella tasolla. Me haluamme tiivistä yhteistyötä verkostojen kanssa, jotka ovat samanlaisia kuin meidän muilla mantereilla, erityisesti Interlocal-järjestössä on alueyhteisöjä, hispanoamerikkalaisia Etelä-Amerikasta kulttuurialalla, ja meillä on yhteistyötä heidän kanssaan. Ja me haluaisimme myöskin työryhmän CGLUsta, Haluamme käydä vuoropuhelua yhteisistä asioista verkostojen kanssa, jotka ovat meidän kaltaisiamme muilla mantereilla, jotta Eurooppa kävisi vuoropuhelua muiden mantereiden kulttuurien kanssa. Sitten esimerkiksi Puolassa me olemme läsnä. Ensi vuonnahan Puola on puheenjohtajavaltio ja jatkamme tätä työtä puolalaisten kaupunkien kanssa. Ja alueiden komiteasta on selvää, että se on yksi kumppaneitamme. Me tapaamme heitä jatkuvasti ja me pyydämme jatkuvasti alueiden komitean jäseniä kokouksiimme. Ja se on tietysti hiukan vaikea aikataulukysymyksistä johtuen, mutta mitä tulee kulttuuripääkaupunkeihin Euroopassa? Kuten sanottiin, meitä me olemme aika suosittuja ja me olemme järjestö, jossa nämä valitut edustajat haluavat tehdä tällaista työtä päästäkseen kulttuuripääkaupunkiehdokkaiksi. Ja esimerkiksi Madridissa siellä käytiin läpi kaikki kaupungit, jotka ovat ehdokkaita Espanjassa ja Puolassa, koska me katsomme, että jos haluaa Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi, silloin täytyy katsoa kaikkia kaupunkeja maassa. Sitten kun jokin kaupunki on valittu, Sehän edustaa kaikkia maankaupunkeja ja tämän on tärkeää muistaa. Me olemme hyvin tiiviisti seuranneet työtä, jota te olette tehneet, erityisesti Krista Pretsin mietintö liittyen Euroopan kulttuuripääkaupunkeihin. Ja on hienoa nähdä, että te haluatte tiivimpää yhteistyötä alueiden ja paikallistasojen kanssa. Ja me olemme valmiita tekemään hyvin tiivistä ja täsmällistä konkreettista yhteistyötä kanssanne jotta valiokunta tuntee, että Eurooppa ja kulttuuri sovivat yhteen myöskin alueyhteisöjen kanssa. Ehkä Wolfs haluaa vielä lisätä jotain. Voorzitter, eh, eh, Puheenjohtaja, jos sallitte, puhun mielelläni äidinkieltäni hollantia. Niin, juuri eh, kulttuuripääkaupunkiverkostot ovat todella olemassa liittyen kaupunkeihin, jotka toivoisivat kulttuuripääkaupungiksi pääsyä. Tätä yhteistyötä tehdään usein jonkun tietyn aiheen piirissä, esimerkiksi nyt talouskriisi ja sen vaikutukset kulttuurialalle ja mitä voimme tehdä. Voimmeko etsiä esimerkiksi ulkopuolisia sponsoreita, houkutella niitä tai jotain vastaavaa. Eli kyllä tätä vaihtoa on olemassa kaikkien kaupunkien välillä ja tämä antaa todella suurta lisäarvoa myös uusille hakijakaupungeille ja alueille niin, että ne saavat todella kuulla muiden kokemuksia. Kun ajatellaan saksalaisten kaupunkien kokemuksia, kokemuksia ja verkostointia, johon te viittasitte, esimerkiksi Köln on Rankontren jäsen ja könyläisten kollegojemme kautta olemme sitten kuulleet tästä Saksan kaupunkien verkostosta ja tietyistä aiheista, joita he ovat keskustelleet ja myöskin kokemusten ja tiedon vaihdosta. Ja ylipäätään olemme kuulleet heidän ohjelmistaan ja myös mahdollisuuksista osallistua. Ja nyt meidän provinssimme ja muut alueet ovat myös päässeet <clears throat> tähän ohjelmaan mukaan ja näin tätä vaihtoa tapahtuu. Kun te kysyitte sitten Itä-Euroopan maista, niin myös äh, Baltian maat, Viro, Latvia, Liettua, Unkari ovat jo kaikki mukana. Aber die liegen in der Europäischen Union. Mutta nehän ovat unionin jäsenvaltioita jo, nämä maat. Ne ovat jo Euroopan unionin jäsenvaltioita. Mm, niin tämä vaan muistutuksesi. Sitten Mari-Teres. Bien, merci madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos nyt reagoin siihen, mistä kollegani Katarina sanoi. No, puhuimme tästä eilen Vadian mietinnön yhteydessä, koska uskon, että koulutus pienestä pitäen on hyvin tärkeää ja haluaisin tietää, onko tämä verkosto mukana kulttuuri- ja taidekasvatuksessa, millä tavalla, jos se on mukana, ja tunnetteko muita verkostoja tällä alalla, ja tiedän, että alue yhteisöillä on myöskin merkittävä rooli kulttuuri- ja taidekasvatuksen alalla. Eh, merci, mais vous... Niin, kiitoksia. No, teillä on nyt... Te puhutte nyt vähän eri asioista ja halusin nyt sanoa, että tähän täytyy kiinnittää huomiota, koska kuten puheenjohtaja totesi, meillä on kuitenkin rajatut resurssit. Mitä tulee tähän hankkeeseen, tärkeään aiheeseen, eli taideopetukseen. No me olemme lähteneet työhön Vilnassa viime vuonna. Sehän oli juuri Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ja siellä oli toisen järjestön edustaja ja meidän verkostomme edustaja. Ja nyt ymmärrätte, että meidän tehtävämme ei ole suoranaisesti aloittaa tällaisia hankkeita, vaan aluksi tehdään pedagogista työtä. Ja en nyt vielä puhunut siitä, mutta verkoston sisällä meidän on voitava edistää sitä, että toteutetaan pieniä hankkeita Euroopan tasolla. Niitä ei voitaisiin toteuttaa ilman alueyhteisöjä, erityisesti mitä tulee taideopetukseen, taideresidensseihin kääntämisen ja niin edelleen. Ja meidän täytyy nyt tehdä tällaista tiedotustyötä, pedagogista työtä ja edistää toimia näinkin tärkeällä alalla kuin taideopetuksen alalla. Ja te voitte lukea siitä, mitä olemme tehneet Finlassa nettisivuiltamme. Demande. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Kiitän teitä kaikkia vierailustanne ja tulet varmasti jatkamaan tätä tärkeää työtänne. Ja toivon, että tapaamme jälleen sitten, kun meillä on ehkä mahdollisuus tehdä yhteistyötä kulttuurin ja alueiden alalla. En tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta me pyrimme todella vaikuttamaan komissioon. Kiitoksia. Ja nyt kohta 12 esityslistalla. Eilen koordinaattorien kokouksessa en ollut itse paikalla, mutta kaikki lieni kunnossa. Saitte nämä päätökset sähköpostitse ja kaikki on varmasti kunnossa ja koordinaattorit päättivät hyväksyä, että kulttuurivaliokunta tekee esityksen kun saa vielä demarien kannan. Ole hyvä, Maria. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin viitata tähän päätöslauselman luonnokseen. Ei sen vuoksi, että minä siitä pitäisi. Kyllä se minusta on ihan hyvä, mutta meillä ei ollut ollut oikein aikaa työstää sitä. Olisiko mahdollista saada muutama päivä vielä lisää, jotta voitaisiin lukea tämä kunnolla ja sitten kenties esittää muutama tarkistus. En tiedä, miltä muisto tuntuu, mutta me saimme tämän eilen vasta käsimme ja olisi kyllä hyvä ensin katsoa hieman sitä ja sitten miettiä, miten sitä kommentoidaan. Gestern Abend wurde beschlossen. Eilen illallahan päätettiin, että tänään tai tämän päivän päätteeksi tämä pitäisi saada liikkeelle. Ettekö saa tätä hoidettua tän, tänään? Ivo. Kiitoksia. Tämä varmaan on jo jaettu viime torstaina, mutta ehdottaisin, niin ehkä saattaisin jokan myöhemmin, mutta ehdottaisin, kuka nyt vastaa tästä ryhmästä niin voimme ottaa sitten suoraan yhteyttä ja yrittää löytää tänään ratkaisun, koska me olemme nyt avoimia erilaisille ehdotuksille. Do it today. Niin siis tehdään tämä tänään. Eli yritetään tänään löytää ratkaisu. Hyvä. Eli te hoidatte tämän äh, kahden keskisesti rova kamerat ja herra Belet ja näin tämä päätöslauselmaesitys urheilijoiden agenteista voidaan vielä hoitaa tänään. Iivo, onko muuta vielä? No niin, meillä on, siis onko tämä Doris Pakin nimissä? Ei, kun valiokunnan EPP halusi tätä ja tämä on siis valiokunnan nimissä. Hienoa. Onko muita ongelmia? Jotakin, mitä minä voin ratkaista? Ei, joten Kokous päättyy näin etuajassa ja teillä on varmaankin toimistoissanne paljon tekemistä. Kiitos ja näkemiin.